keskustellaan keinosta, jo- jolla voidaan tukea heidän tekemäänsä työtä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Kiitoksia komission jäsen Kallas. Keskustelun päätteeksi meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä, joista äänestetään välittömästi. Keskustelu päättyy. Nyt siirrymme äänestyksiin. Ensinnäkin seitsemän päätöslauselmaesitystä koskien Taimaan ja Kambodžan välistä ra- rajaselkkausta. Muutoksia yhteiseen päätöslauselmaesitykseen ei ole, joten äänestämme tästä yhdestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Seuraavaksi päätöslauselma Jemenistä ja kuolemanrangaistuksesta nuorten rikoksentekijöiden kohdalla, erityisesti samin tapaus. Meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä e- ja yhteinen esitys. Ja ensinnäkin tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hyväksytty. Sitten kohta kohdalta äänestys kohdasta yksi. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjä hyväksytty. Sitten äänestämme. Pyydän anteeksi. Tässä on vielä johdatonsa A. Vihreiden yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on hyväksytty. Sitten loppuäänestys teksti, tekstistä muutetussa muodossa puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin päätöslauselma on hyväksytty. Sitten viimeinen päätöslauselma Ugandasta ja David Katon murhasta. Tässä meillä on yhteinen päätöslauselma. Ensin kohta kuusi. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinenkin osa on hyväksytty. Sitten erillinen äänestys kohdasta kahdeksan. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sekin. Sitten kohta 12 alkuperäinen teksti. Kaksi osaa. Osa yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistakaamme tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme muutetusta tekstistä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ilman vasta ääniä yhdellä tyhjällä äänellä päätöslauselma on hyväksytty. Sitten jotakin tiedotuksia. Neuvoston kanta ensimmäisestä käsittelystä. Komission kanta pidetään voimassa. Parlamentti voi ottaa tähän kantaa huomisesta lähtien kolmen kuukauden ajan. Tämän